Okay, well, welcome everybody. Tervetuloa kaikille. Muutama ilmoitusasia ennen kuin aloitamme. Ensinnäkin virallisesti on todettava, että voimmeko hyväksyä esityslistan. Kukaan ei taida vastustaa. Esityslista on hyväksytty. Ilmoitusasiat hoidamme kokouksen loppupuolella, koska täytyy päästä varsinaiseen pääasian ministerien kanssa. Meillä on ilo saada vieraiksemme Ranskan ja Saksan valtiovarainministerit. Meillähän on jo taloudellinen vuoropuhelu käytynä Unkarin, Belgian ja Espanjan kanssa ja nyt tämä uusi väline, jolla demokraattista keskustelua tehoistamme talouden, talousjärjestelmän ohjauksesta EU-tasolla on hyvällä tolalla. Edelleenkin odottelemme euroryhmän puheenjohtajaa Ekonin vieraaksi. Ja juuri hetki sitten sain vahvistuksen sille, että Italian valtiovarainministeri tulee valiokuntaamme 21. tammikuuta. Aikataulusta poliittiset ryhmät ovat jo ilmoittaneet nimet niiden suhteen, jotka puheenvuoron aikovat käyttää. 14 heitä on listalla. Katsotaan jääkö aikaa. Voi olla, että voimme myös leikata listaa, jos aika loppuu. Koordinaattorit tai heidän korvaajansa ovat listalla Jontin järjestelmän mukaisesti. Täytyy muistuttaa, että koordinaattorit ovat hiljan vahvistaneet tämän järjestelyn ja he haluavat viiden minuutin äh, ajan käytettäväksi myös kysymyksiin ja vastauksiin. Eli jos kaikki aika menee kysymykseen, niin vastausta emme kuule. Minä käytän vasaraani sitten, kun olemme neljän ja puolen minuutin kohdalla, niin että puheenvuoro ei tarvitse keskeyttää. Eli tässä varhaisen varoituksen järjestely siitä, kun aika on loppumassa. Voitteko myös ilmaista, kenelle, kummalle ministerille haluatte kysymyksen esittää? Älkää esittäkö kolmea kysymystä molemmille ministerille tässä viidessä minuutissa, koska vastauksia ette sitten pääse kuulemaan. Täsmäkysymykset olisivat hyödyllisiä. Valitettavasti, arvon ministerit, joudun olemaan näin tyly, mutta joudun olemaan todellakin tiukkana aikataulun suhteen. Johdantopuheenvuorossa ne voitte käyttää, käyttää menimmillään seitsemän minuuttia. Kello käy ja näette, kuinka se edessänne siinä tikittää. Ikävä, että joudun näin olemaan tarmokkaana, mutta tämä on koordinaattoreiden hyväksymä menettelytapa tässä valiokunnassa. Jos valituksia on, niin nostakaa valitukset esille koordinaattoreiden kanssa. Valtiovarainministeri Schäuble, teillä on ensimmäinen puheenvuoro. Volkan. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Parhaat kollegat, haluan kiittää tilaisuudesta käydä vuoropuhelua valiokuntanne kanssa tilanteesta Saksassa ja myös tilanteesta euroryhmässä, Euroopan unionissa ylipäätään ja Puhun todella tässä nyt lyhyesti ja pyrin antamaan teille tietoja. Saksan tilanteesta haluan todeta seuraavaa. Te tiedätte, että talouskehitys myös Saksassa, niin kuin Euroopassakin ja maailmantaloudessa, on heikentynyt. Toissa viikolla kansallinen vuoden 2012 talousarviomme hyväksyttiin. Me täytämme jo tänä vuonna vaatimukset joita eurooppalaiseen eh, sekundäärilainsäädäntöön liittyy. Siis eh, me kunnioitamme eh, rajoja, joita on määritelty esimerkiksi vajeen suhteen. Ja mitä tulee komission kertomukseen, joka totesi epätasapainon, me olemme tasapainottaneet tilanteen myös tältä osin. Ja mitä tulee todella tilanteeseen Saksassa, Meillähän on keskusteltu välillä siitä, olisiko vajetta tullut vähentää nopeammin, mutta katson, että nopeus, jolla toimimme ja samoin mitä tulee epätasapainon vähentämiseen Euroopassa, niin olemme varmasti hyvä, hyvässä nopeudessa ylipäätään. Euroryhmässä teemme merkittäviä päätöksiä viime viikolla teimme sopimuksen seuraavasta maksusta Kreikalle sen apupaketin suhteen. Tiedätte, että tilanne ei ollut suinkaan helppo. Keskustelut eivät olleet helppoja. Samoin perjantaina sitten päätimme tästä muistiosta, joka liittyy sopimukseen Kreikan kanssa, niin olimme saaneet Saksassa laajan enemmistön parlamentilta tähän muistion liittyen yhtä poliittista ryhmää lukuun ottamatta kaikki sen hyväksyivät Saksan liittopäivillä ja näin hyväksyttiin siis seuraava apupaketti maksu Kreikalle. En mene tässä nyt enempää yksityiskohtiin, mutta tässä kysymyksessä ja ehkä on tärkeää, että puhun hiukan yleiselläkin tasolla, niin meille on tärkeää se, ja me olemme vakuuttuneita siitä, että ongelmat, mitä yhteisvaluuttaan ja talous- ja rahaliittoon Euroopassa tulee, niin nämä ongelmat voidaan ratkaista vain askel askeleelta ja jokaista askelta ajatellen, ja tämä liittyy myös huomenna Ekofinissa käytävään keskusteluun eurooppalaisesta pankkivalvonnasta, niin meidän täytyy aina keskusteluissa muistaa se ja huomata se, että erot 17 jäsenvaltion välillä, mitä yhtenäisvaluuttaan tulee, ja niiden kymmenen jäsenvaltion välillä, jotka eivät vielä yhtenäisvaluutta ole ottaneet käyttöön, niin nämä erot on otettava huomioon. Ja samoin ne kymmenen jäsenvaltiota, jotka toivovat euron käyttöönottoa, niin niiden osalta näitä eroja tulisi nyt pienentää eikä suinkaan päästä niitä kasvamaan. Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys, josta huomenna keskustellaan, kun keskustellaan ECOFin ryhmässä muun muassa yhteisestä pankkivalvonnasta. Mitä tulee ongelmien askel askeleelta käytävään ratkaisemiseen, niin tämä on paitsi askel, askeleelta, niin myös rinta rinnan käytävää keskustelua, sillä meillä on sopeutustoimet jäsenvaltioissa ja tältä osin on saatu aikaan huomattavaa edistystä. Viime perjantaina Saksan liittopäivillä itse asiassa kerroin, mitä kaikkia toimia Kreikka on käynnistänyt ja minkälaista edistystä Kreikka on jo saavuttanut makrotaloudellisen kilpailukykynsä suhteen. Täällä tiellä on kuitenkin jatkettava, mutta kyllä mielestäni kaikki tämä osoittaa, että valittu tie on oikea tie, mutta sitä kuljetaan askel kerrallaan, eikä saa syntyä vääriä kannustimia väärillä ajoilla, väärillä hetkillä. Meidän täytyy aina muistaa myös moraalikatokysymys ja meidän täytyy olla selvillä siitä, että tarpeelliset rakennetoimet, tarpeelliset toimet vajeiden vähentämiseksi voidaan hyväksyä vain silloin, kun on myös äh, sitten tällaista painetta näin toimia. Samalla haluamme lisätä palauttaa luottamuksen rahoitusmarkkinoihin. Nythän Lehman Brothersin katastrofin jälkeen valtion velkaa pidetään hyvin riskialttiina velkana, enemmän kuitenkin euroalueella kuin muissa teollistuneissa maissa, vaikka niiden velkaantumisaste on huomattavasti korkeampi kuin Euroopan. Joten tämä osoittaa sen, että hyvin monimutkainen päätöksentekomekanismi ja rakenne Euroopassa ja euroalueella Eh, on johtanut epäluottamukseen ja tämän epäluottamuksen mm, tai luottamuksen parantaminen on välttämätöntä. Tämä ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Jotta päätöksenteko rakenteemme olisi parempi. Me voimme sitä toki parantaa askel askeleelta eh, lisäämällä toimia. Meillä on ollut eh, finanssipoliittinen sopimus, kuuden toimenpiteen paketti, kahden toimenpiteen paketti ja niin edelleen. Ja Saksan liittohallitus on valmis myös tekemään merkittäviä päätöksiä, kuten sopimuksen muuttaminen. Meidän on tässä kuitenkin oltava hyvin käytännönläheisiä, hyvin pragmaattisia ja me olemme vakuuttuneita siitä, ja tässä jo esitänkin johtopäätöksiäni, että me tarvitsemme kestävän kasvun politiikkaa. Ja tähän päästään globaalien haasteiden vuoksi vain siinä tapauksessa, että ehtona on kestävä finanssipolitiikka kun ajatellaan demografiakehitystä, kun ajatellaan nämä kynnysmaita ja kehitysmaita, ajatellaan sitä, että me olemme maailman nämä, sosiaalipyramidin huipulla, mutta pysymme siellä vain siinä tapauksessa, että olemme innovatiivisia. Ja jos ajatellaan, niin siksi meidän täytyy vähentää velkaantumista ja yhtä lailla huolehtia siitä, että rahapolitiikan kautta ei rakenteellisia ongelmia voi ratkaista. Tätä tietä, tällä tiellä meidän on kuljettava tiellä, jota olemme kulkeneet jo viimeiset kaksi ja puoli vuotta menestyksekkäästi. Kiitos. Thank you very much. Thank you very much indeed. Kiitoksia oikein kovasti. Ilman ajan hukkaamista siirrymme ei suinkaan aikaa tässä mennyt tässä puheenvuoron aikana hukkaan, vaan todellakin käytimme hyödyllisesti tämän ajan. Valtiovarainministeri Ranskasta, olkaa hyvä. La présidente, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les députés. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvä Saksan valtiovarainministeri, hyvät kuulijat. Hienoa, että olen päässyt taas tapaamaan teitä tänne Euroopan parlamentin, joka tunnen niin hyvin edellisiltä toimikausiltani täällä. Ja haluan kiittää myös siitä erinomaista työstä, jonka teette Tämä parlamentti joutuu työskentelemään vaikeina aikoina ja näin minäkin. En ole unohtanut teitä, en ole jättänyt Eurooppaa taakseni valtiovarainministerin ominaisuudessa. Ensinnäkin Ranskan tilanne, otan nyt sen esiin, meidän hallituksen on suht kohta uusi. Meillä on tietysti hankala tilanne, jossa kilpailukykymme täytyy korjata, jossa meidän täytyy viedä talous Oikealle raiteelle. Ranska kärsii nyt 10 prosentin työttömyysasteesta jo pitempään ja meidän alijäämämme on erittäin korkea, kuten myöskin julkinen velka on sietämättömällä tasalla. Meillä tarvitsemme vahvaa taloutta, voimavaroja ja tarvitsemme kilpailukykyä, jota voimme hyödyntää. Tämä Ähm, kolmestakin syystä. Ensinnäkin velkaantuneisuusaste. Meidän tavoitteemme tehän tunnette ne. Ne on usein otettu esille. Päästä kolmen prosentin alijäämää vuoden 2013 ja niin julkisen velan saavuttaminen vuoteen 2014 mennessä oikealle raiteille. Ja näistä syistä puolivuotiskauden aikana olemme esittäneet kuusi eri talouspoliittista lainsäädäntöehdotusta joiden avulla on tarkoitus palata tasapainoon säilyttäen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden samanaikaisesti. Toinen pilari on Eurooppa ja jatkuvasti työskentelemme Saksan kumppaneidemme kanssa ja siitä syystä on erityisen ilahduttavalla täällä ministeri Schäublen kanssa. Ensinnäkin meillä on neljä eri prioriteettia, joista ensimmäinen koskee hankalassa tilanteessa olevien maiden tilanteen ratkaisua. Ensinnäkin sopimus Kreikan kanssa viime viikolla, joka on tärkeä käännöspiste Kreikalle, joka on ponnistellut tässä suhteessa. Se on myöskin tärkeä käännöskohta mm, Euroopalle ja eurovyöhykkeelle, joka haluaa lisäkasvua ja elpymistä. Toinen prioriteettimme koskee pankkiunionia. finanssipuolihan on kriisimme ytimessä ja meidän täytyy päästä valtionvelkakysymyksissä ja pankkikriisissä eteenpäin, kyetä ratkaisemaan nämä ongelmat ja ottaa tämän vuoden loppuun mennessä erilaisia aloitteita esille. Kolmanneksi kehittää kasvua Euroopassa, sehän on kasvupaketin ytimessä. Ja viimeinen pilari tässä strategiassamme koskee kilpailukykyä. otimme esille kilpailukykypaketin, joka sisältää sellaisen liikkumavaran yrityksille, että nämä voivat tehdä investointeja ja toimia tämänhetkisessä ympäristössä. Samalla myös työmarkkinoita uudistetaan ratkaisevalla tavalla. Se on ehkäpä historiallinen tapahtuma Ranskassa. Ranska voi saavuttaa uudelleen tätä menetettyä maata kilpailukykypuolella. Eurovyöhykkeellä Euroopan sisällyttäminen näihin tavoitteisiimme on tärkeää. Ja eurovyöhykehän on aivan upea rakennelma, joka ei kuitenkaan ole vielä, jota ei ole viety päätökseen. Öö, tämmöisissä asymmetrisissä shokeissa meidän täytyy ottaa käyttöön erilaisia menettelyitä, ja joudumme tekemään nopeita päätöksiä viikoittain. Se punainen lanka, joka näiden päätösten takana on, on solidaarisuus. Eurooppalainen kriisi mielestäni on integraatiokriisi, se on lähtökohtana. Ja me suosittelemmekin siitä syystä, että eurovyöhyke viedään loppuun, tarjotaan sille välineet, joilla se voi toimia myös solidaarisuuden puitteissa. Ehdotamme esimerkiksi omia budjettivaroja erikseen 27 jäsenvaltiosta niin, että se voi toimia suhdannen vastaisesti ja voi rahoittaa erilaisia toimia avainalueilla kilpailukyvyssä, kuten esimerkiksi työttömyydessä. Lisäksi on tärkeää, että meillä on yhteiset velat kolmanneksi. Ja tämä erityisesti tärkeää on Euroopan parlamentissa, että me vahvistamme demokraattista valvontaa ja legitimiteettiä eurovyöhykkeessä, sillä tämänhetkinen tilanne ei toimi riittävän hyvin. Meidän täytyy ottaa yhtäältä mukaan kansalliset parlamentit, mutta myös Euroopan parlamentit, tämän sanoin jo muutama päivä sitten. Pitäisi luoda ikään kuin komitea näistä jäsenistä, jotta se voisi sitten toimia todellisena yhteislainsäätäjänä, kun eurovyöhykkeen budjettia suunnitellaan keskipitkällä aikavälillä pitää saada myös tällainen toimeenpaneva elin aikaiseksi, joka suoraan tai epäsuorasti voi ottaa käyttöön sanktioita suhteessa kansallisiin hallituksiin. Nämä solidaarisuusmekanismit, jos ne otetaan käyttöön eurovyöhykkeellä, meidän täytyy huolehtia siitä, että ne toimivat hyvin käyttäen tiukkaa budjettikuria jotta voidaan perustella myös näitä yhteisiä velkoja, aivan kuten Wolfgangkin totesi. Ei pelkästään sopimusmuutoksiin, en suhtaudu siihen mitenkään vihamielisesti, mutta meidän tulisi ennen kaikkea käsitellä tätä yhteistä ohjausjärjestelmäämme. Näin voimme saada palautettua kansalaisten luottamuksen eurovyöhykkeeseen, ja tämä on tietysti vasta ensiaskel. askel Nämä ovat niitä välittömiä toimenpiteitä, joihin täytyy ryhtyä, ja yksi niistä on joulukuun huippukokous. Ja toivottavasti sitten vuoteen 2014 mennessä, johon vielä on vuosi aikaa, me olemme päässeet eteenpäin ja voimme näyttää kansalaisille, mitä olemme saaneet aikaiseksi, että me voimme tarjota riittävää legitimiteettiä niille toimille, joita on tehty. Ja tällä tiellä Ranska jatkaa työskentelyään ja sitä presidenttimme François, François Hollande yhdessä hallituksessa kanssa siis puolta. Thank you very much. We'll move. Kiitos. Siirrymme välittömästi kysymyksiin. Ensimmäiset kysymykset EPPltä. Pablo. Gracias, presidenta. Mi pregunta es para el ministro. Kiitos. Minun kysymykseni esitän mm, ministeri Schäublelle. Ajatellaan Espanjaa, Ranskaa, on yrityksiä, jotka eivät saa rahoitusta tai korkeintaan rahoitusta äärimmäisin korkein kustannuksiin. Ja vastaavat yritykset vaikkapa Saksassa saavat lähestulkoon ilmaista rahoitusta. Eli tämähän nyt vääristää kilpailua yhtenäismarkkinoilla. Miten tätä voitaisiin ratkaista? Voitaisiinko tätä ratkaista, kun pankkiunioni astuu voimaan? Kyproksen puheenjohtajavaltio saa huomenna mandaatin käynnistää neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa ja tehän nämä Tysonin ja Giegoldin, jotka myös ovat paikalla tänään mietintöihin, olette myös ottanut kantaa. Kun Kypros saa tämän neuvottelumandaatin, niin mitkä ovat olennaiset osat tulevaa sopimusta? Kiitos ministeri. Wolfgang, I think that was to... Wolfgang, se taisi olla sinulle suunnattu. Vielen äh, Kiitos. Mitä tulee pankkivalvontaan? On kaksi kysymystä, jotka toivon ratkaistavan huomenna. En kuitenkaan ole varma, saadaanko mandaattia Ecofinilta. Ensinnäkin tämä hallintokysymys tai ohjausjärjestelmä kysymys äh, ratkaisevia ovat ne kaksi asiaa, jotka jo mainitsin. Eli keskuspankin riippumattomuuden puolustamiseksi meidän on erotettava rahapolitiikka ja pankkivalvonta. Tämä on aivan ratkaisevaa ja toisaalta tarvitaan selvät säännöt, jotka mahdollistavat sen, että myös euroalueen ulkopuolella olevat maat saavat vastaavan kohtelun pankkivalvon, osallistua pankkivalvontaan. Löytyykö huomenna ratkaisu? Tätä en teille voi tänään taata. Toinen huomio kuitenkin. Minun vaikutelmani on nyt se, että odotukset mm, pankkivalvontaan liittyen ovat ehkä hiukan liioteltuja, mitä esimerkiksi yritysten rahoittamiseen tulee. Täytyy muistaa, että että hallitusten ja valtioiden päämiesten päätös 29. kesäkuuta oli se, että eurooppalainen pankkivalvonta heti kunhan se toimii, tekee eron ähm, valtioiden velan suhteen ja suoran rahoituksen suhteen EVMn avulla. Ja jäsenvaltio voi näin ollen tehdä pyynnön pankin pääomittamisesta, mutta samalla täytyy sopia samassa jäsenvaltiossa todellisesta rakenneuudistuksesta. Nämä kaksi siis liittyvät toisiinsa. Ja kun ajatellaan, miten nopeasti EVMn kapasiteetti voitaisiin käyttää tyhjiin pääomittamalla kaikkia eurooppalaisia pankkeja, niin ei, eipä lumi sula niin nopeasti, ei Pyreneillä eikä Alpeilla. Meillä on 80 miljardia pääomaa evm sitten, kun 2014 kaikki rahat on sinne maksettu. Ja kokemuksemme pankki esimerkki kriisistä vuodelta 2008 on se, että yksin Saksassa 2008 pankkipääomitus oli jo tuolla tasolla ja mitä tulee ähm, ähm, tähän rahoitukseen, niin minä kyllä itse asiassa varoittaisin teitä nyt ylenpalttisista liian pitkällisistä odotuksista. Pablo vielä. Niin ihan lyhyesti, eikös meillä minuutti vielä ole puheenjohtaja? Mm. Eli kun sopimus saadaan ja toivottavasti Kyproksella puheenjohtajavaltiona on mandaatti käynnistää neuvottelut, niin olisiko mahdollisuus rahoittaa pääomittaa pankkeja suoraan? Kiitos ministeri. Niin, no niin kuin jo totesin, ei, ei, ei välittömästi vaan kunhan tämä mandaatti on saatu, niin kyllähän sitten prosessi kestää aikansa ja samalla sitten ensi vuonna tästä pankkivalvonnan kapasiteettia vasta perustetaan. Ja sitten kun kaikki on toimivaa ja toiminnassa suora pankkien pääomittaminen on mahdollista, mutta vain ja EVMn kautta, mutta vain tietyin ehdoin. Ja siksi viittasinkin tähän, että nämä ehdot on muistettava, muuten syntyy vääriä odotuksia. Espanja ei voi odottaa näin pitkään. Sitä paitsi tästähän nyt on jo sovittu ja varmasti euroryhmässä tämä saatetaan päätökseen nyt ja näin Espanjan pankkipääomitus on mahdollinen Espanjan valtion kautta EVMstä, mutta vielä kerran odotus, että tämän mandaatin kautta pankit saisivat välittömän pääsyn EVM-rahoitukseen, niin tämä on, tämä on liian pitkälle menevä olettamus. Okay. Thank very much. So... Kiitoksia. No niin, kello jätetään tikittämään seuraavalla kerralla niin, että aika menee oikein. Nyt S, S ja D, Elisa. Minunkin kysymykseni on valtiovarainministeri Schäublelle. Kiitos, että olette tänään täällä vieraanamme. Minulla olisi oikeastaan kolme kysymystä, lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin Saksa on kunnioittanut kaikissa interventioissa tiukasti oikeudellista perustaa. Mikä teidän näkemyksenne on Troikan oikeudellisesta asemasta, joka tällä hetkellä toimii aktiivisesti? tietyissä unionin jäsenvaltioissa. Toinen kysymys. Käy usein niin, että havaitaan jonkin ajan kuluttaa, että indikaattorit tai laskelmat ovatkin hieman virheellisiä. Jos käytetään käytössä olevaa liikkumavaraa finanssipoliittisessa sopimuksessa ja niin sanotussa sixpackissa, niin sitten kenties päästäisiin parempiin tuloksiin. Voisimme sitten katsoa myös huolellisemmin budjettikurin alaisuutta. Oletko tästä analyysistä samaa mieltä? Wolfgang, Wolfgangille jälleen, tämäkin kysymys. Troika. Troikka työssään kunnioittaa aivan täysin toimivaltansa perusteita. En koskaan ole nähnyt mitään, mikä voisi mitään epäilyksiä herättää. Me pyysimme Troikkaa Euroopan pelastusmekanismien kautta ER, ja EVM. Me pyysimme näiltä, tältä pohjalta Kreikalta, Troikalta neuvotteluja ja minun mielestäni Troikka on tehnyt tehtävänsä muun muassa Kreikassa aivan erinomaisella tavalla. Tämä on vaikutelmani ja toinen vaikutelmani on se, että tämä valittu politiikka on menestyksekästä. Olemme saaneet aikaan molemmissa ohjelmamaissa, Irlannissa ja Portugalissa erinomaista menestystä. Irlanti on erittäin hyvällä tiellä, samoin Portugali niiden ohjelmat ovat sääntöjen mukaisia. Sitten meillä on tietenkin Kreikka ongelmana. Sen suhteen paljon työtä on tehty, mutta niin kuin jo tuossa totesin viime perjantaina liittopäivillä, kerroin, mitä kaikkea Kreikassa on saavutettu. Ja totesin myös, että olemme nyt myös kaikki ymmärtäneet, ehkä paremmin kuin kolme vuotta sitten, miten syvää luotavia nämä ongelmat Kreikassa ovat. Niitä aliarvioitiin, ei ehkä niinkään Kreikassa itsessään, mutta niitä aliarvioitiin Kreikan ulkopuolella. Se, mitä Kreikan on toteutettava, on monien taloustieteilijöiden mielestä äh, mahdollista vain todella poikkeuksellisten sisäpoliittisten ponnistelujen kautta, kun kerran ovat mukana tässä rahaliitossa. Ja näin Troikka ja erityisesti kansainvälinen valuuttarahasto on käynyt viime viikkoina erittäin, erittäin kovia neuvotteluja. Mutta toistan, Kreikka on oikealla tiellä. Jos Kreikka nyt vain jaksaa jatkaa tällä tiellä, niin varmasti tunnelin päässä on menestys ja valoa mitä Espanjan tulee. Espanjan tilanne on äh, hyvin äh, erityislaatuinen äh, riippumatta nyt näistä pankkialan erityisongelmista. Espanja ajatellen ihan reaali taloudellisia ongelmia, niin varmasti pääsee hyvän tilanteeseen sekin. Kiitos. Ministru. No, uh, stop, stop the clock because he's not listening. Minister. It's going to be in Portuguese. <laughs> Thank you. Seuraavaksi kuulemme portugalin kieltä. Entiendo que disse, mas eh, o Ymmärrän kyllä mitä sanotte, mutta tietyissä jäsenvaltioissa työttömyys on jo nuorten osalla 50 prosentissa. Ja tämä on luonut melkomoisen kierteen lähestulkoon kaikki taloudet Euroopassa kasvavat alle yllä prosentilla. Jonkin on muututtava. Kyllä, mutta mikä on syy ja mikä on seuraus? Emme välttämättä ole samaa mieltä siitä, mikä on syy ja mikä on seuraus. Meidän vakaumuksemme on se, että kestävää kasvua voidaan saavuttaa vain minun alkupuheenvuorossani kuvailemallani tavalla ja tiellä, josta muuten myös uskon, että jos Espanjassa ja muissa maissa tätä tietä kuljetaan, niin menestys on varma. Toki tiedän, että monissa maissa nuorisotyöttömyys on todella vaikea ongelma. Esimerkiksi Espanjan eh, suhteen eh, todella pohdimme intensiivisesti, miten voisimme maata auttaa ihan kahdenvälisissäkin neuvotteluissa. Olemme tätä pohtineet. Thank you. Kiitos. Nyt Aldesta. Wolf Klintz. Vielen Dank. Äh, Kiitos. Ensin kysymys teille, ministeri Schäuble. Eurooppa pitää itseään arvounionina, ja tähän varmasti liittyy myös se, että valtiot kohtelevat arvokkaasti toisiaan ja kunnioittavasti toisiaan, ja minun mielestäni tässä viime aikoina on kyllä tehty hiukan syntiä. Minua on todella Äh, loukannut se, että suuri saksalainen äh, Boulevardilehti puhuu vain konkurssi Kreikasta ja usein äh, viitteenä on sitten valtiovarainministerin kommentit tässä taustalla. Ja minun mielestäni ei oikein eikä myöskään kyllin usein ole viestitty poliitikkojen ja kansalaisten välillä. Minä haluaisin kuulla, minkä näköistä parantamisen varaa näkisitte tässä. Monsieur le ministre, ja nyt kysymys teille, herra ministeri. Ensimmäinen kysymys liittyy valtionvelan osto-ohjelmaan, jota nyt suositellaan Kreikalle. Kun tästä ohjelmasta ilmoitettiin, niin keinottelu heti alkoi. Katsotteko todella, että tämä ohjelma on onnistunut, johtaa menestykseen? Ja sitten poliittinen unioni. Alusta saakka on ollut selvää, että euro ei voi onnistua, jos euroalue ei todella ole poliittisen unionin alue. Olemme puhuneet tästä aiheesta ja näyttää siltä, että jotkut vaativat ensin solidaarisuutta ja sen jälkeen poliittista unionia. Toiset taas sanovat, että tämä täytyy sitten toteuttaa toisessa järjestyksessä. Ensin poliittinen unioni ja sitten solidaarisuus. Mitä mieltä te olette tästä? Kiitos. Okay, I have to split the time here. Aika täytyy nyt puolittaa. Wolfgang sinä ensin noin puolitoista minuuttia, niin sitten jää aikaa vielä toiselle kysymykselle. Jätän piirelle tämän suurimman osan tästä ajasta. Herra Klintz, jo kaksi ja puoli vuotta sitten Saksan liittopäivillä sanoin, että meidän tulee kunnioittaa Kreikan kansan ponnisteluja. Ja me tiedämme, että näinä kuohuvina aikoina syntyy myös mielenosoituksia. Osa tiedotusvälineistä liottelee tästä kärsimme kaikki. Minulla on ollut kunnia kantaa natsiunivormua kreikkalaisessa sanomalehdessä sen sivuilla, mutta samalla olen kohdannut tavallisia kreikkalaisia, jotka ovat minua kiittäneet. Saksan liittohallitus ei lopeta tähän. Me jatkamme jatkamme tällä tiellä, kerromme mitä tarvitaan, mikä on mahdollista ja me eh, tiedämme, että tämä on kauhea taakka Kreikan kansalaisille. Eliitti on Kreikassa epäonnistunut, mutta sille me emme enää mitään voi. Oui, sur, eh, sur l'opération de... Niin, osto kysymyksestä. En ole siitä erityisen huolissani. Se tietysti riippuu Kreikan viranomaisten tahdosta yhtäältä ja toisaalta sitten niistä neuvoista, joita viranomaisille annetaan. Ja tässä tietysti on tämä 30 prosentin virtuaalinen arvo on kyseessä. Me olemme tämän askeleen astuneet yhdessä ja tiedämme, että perjantaina keskustelin tästä asiasta Pariisissa. Mekanismin käyttöönotto kuitenkin tapahtui erittäin nopeasti 13.12. jo. Ja en usko, että tässä nyt mitään syytä on huoleen. Sitten poliittisesta unionista. tämä solidaarisuuden integrointi on sellainen asia, joka on meille tärkeä budjetissa, finanssipuolella, yhteiskunnassa ilman mitään poliittisia rajoitteita, mutta kuitenkin sillä ehdolla, että joka kerta, niin itse asiassa olin täällä konventin jäsenenäkin, valmistelukunnan jäsenenä 2005. Ja se oli ikään kuin jotenlainen koetin kivi. Kansalaisemme eivät näe, että Eurooppa etenee muuten kuin poliittisesti ja solidaarisesti rinta rinnan. Meidän täytyy viedä molempia yhdessä eteenpäin. Ja siitä syystä e- Ranskan agenda, joka on ihan sama kuin Euroopassa, on se, että meidän täytyy ensin pureutua tähän velkaantumiskysymykseen. Meillä ei ole mitään löyhää politiikkaa tässä suhteessa, vaan me haluamme, että nämä kaksi asiaa menevät rintarinnan eteenpäin ja siitä syystä viemme eteenpäin vakautta ja solidaarisuutta. Kiitos. Siinä 30 sekunnin varoitus mukavasti sujuu. Seuraava puhuja Case Swinburne ECR. Thank you, Madam Chairman. Um, I'll address my... Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni Ranskan ministerille. Tämän aamun puheenvuorossa Tokiossa Christian Noyerin puheessa Ranskan pankista muun muassa hän totesi, että euro alueen hallitusten täytyy parantaa valtion taloutta ja tehdä rakenneuudistuksia, jotta talous olisi kilpailukykyisempi. Hän katsoo, että voitaisiin tehdä enemmän. Mainitsitte omassa johdantopuheenvuorossanne, että tavoitusvajen vähentämiseen teilläkin on rakenteellisesti. Tällä hetkellä kuitenkin teidän taloutenne ja johtavien talouksien välillä on jonkinlaisia eroja. Minkälaisia jatkotoimia katsotte tarvittavan, jotta päästään kilpailukykyyn ja jotta voidaan maailmanlaajuisia sijoittajia houkutella yhä enemmän Ranskaan? Votre question me... Teidän kysymyksenne näyttää pikemminkin koskevan Ranskan tilannetta. Meillähän on edelleen erittäin vakaa ja vahva talous ja voimakkaat toimijat. Meillä on laaja, monimuotoinen talous, paljon julkisia palveluita, hyvä infrastruktuuri, tutkimus, joka on tunnustettu muuallakin, mutta kilpailukyky on laskenut viime vuosien aikana. Sen osoittavat eri indikaattorit. Työttömyys on 10 prosentin kohdalla, kauppaa taseen vaje 10 miljardia – ja 60 prosenttia ylijäämää Saksan ystävillämme. Se, mitä meidän täytyy tehdä, on yhdessä pureutua kaikkiin näihin hankaluuksiin, jotta voimme palauttaa valtiontalouden jälleen jaloilleen. Pääsemme eroon tästä alijäämästä ja saamme tuotantokoneistomme käyntiin myöskin yhteiskunnallisella puolella meidän täytyy saada edistystä aikaiseksi. Meidän täytyy palauttaa luottamus Euroopan unioniin ja sen jälkeen eurovyhykkeeseen ja lopuksi kilpailukykyyn ylipäätään. Nämä rakenneuudistukset, jotka pyytävät Ranskalta, ne olemme päättäneet panna täytäntöön. Tavoitteena me ottaa käyttöön 35 toimenpiteen sarja, joka parantaa kilpailukykyä sekä äh, verotuksesta vakaudesta, hallinnoinnista, yksinkertaistamisesta yrityksille, innovoinnin edistämisestä, tutkimuksen edistymisestä ja koulutuksen parantamisesta on näissä toimenpiteissä kysymys. Tähän lisätään myös kysymys siitä, äh, millä tavalla uudistamme työmarkkinoita ja neuvotteluja käydään työmarkkinaosapuolten kanssa. Pyrimme takaamaan työllisyyden yhtäältä niin, että yksittäisille työntekijöille tarjotaan parempaa turvallisuutta. Työsuhteet ovat aivan liian lyhyitä usein Ranskassa ja lisäksi teollisuuden kehitystä tuetaan. Ja lopuksi saadaan aikaiseksi enemmän joustavuutta tässä hallinnoinnissa tulevaisuudessa. Tämä on sellainen johdonmukainen kokonaisuus, jota viemme eteenpäin. Ranskahan on erittäin houkutteleva maa investoijille jo nyt toisella siellä ilmeisesti Euroopassa. Eli siitä ei kannata valittaa. Ja nyt, kun katson näitä velkojen rahoitusta, niin sekin on erittäin matalaa, koska kykenemme sen kaiken hallinnoimaan hyvällä tavalla. Mutta tulevaisuudessa meidän täytyy toimia paljon ennaltaehkäisemmin. Täytyy toimia suhteessa velkojen leikkaamiseen, työttömyyteen, julkisiin velkoihin ja julkisiin kuluihin suhteessa BKT. Meidän täytyy syvällisesti muuttaa Ranskan taloutta ja samalla ottaa käyttöön koko sen poliittinen koneisto sen taakse. Tähän menee aikaa. 2013 ei tule olemaan mikään helppo vuosi, mutta yhtäältä voimme sitten pureutua tähän 30 miljardin euron alijäämän leikkaamiseen ja toisaalta viedä eteenpäin sitä strategiaa, jonka olemme todella valinneet, jonka me aiomme kantaa, jonka aiomme viedä ehdottomasti päätökseen asti. Um, very quickly, Kay. Aivan lyhyesti, Kay. Nopea jatkokysymys vaikkakin kenties tiedän jatkovastauksen. Katsotte, että luottolaitokset ovat nyt väärässä, ovat tehneet väärän päätöksen. Yksi toki totesi, että aika lailla myönteiset näkyvät ja yksi säilytti tämän korkean luokituksen. Uh, thank you very much. Now from the... Ja nyt vihreät, Jean-Paul Bizet. Euh, ma question s'adressera... Kysymys on Ranskan valtiovarainministerille. Ministeri Moscovici, voitteko selventää meille pankkiuudistusta, jota Ranskan hallitus haluaa täytäntöönpana erittäin nopeasti? Ainakin vaikuttaa siltä, koska tuo esitys tulee jo ennen vuoden loppua hallituksen hanke, joka on toisenlainen kuin se, mitä on Euroopan unionissa pohdittu ja jota sitten nivoutetaan siihen. Kerrotte meille suurista uudistuksista, joiden tavoitteena on puhdistaa pankkisektoria. Tämä vaikuttaa mm, nimenomaan olevankin näin tässä uudessa velapurkurahastossa. Ja kun tarkastellaan sitten valvontaa ja mm, makrotaloudellista valvontaa, niin näin asian laita onkin. Voisitko kertoa meille tämän uudistuksen avainkysymyksestä, eli se, että erotetaan toisaalta yhtäältä talletukset ja luotot ja toisaalta otetaan huomioon markkinat erikseen. Toisin kuin Liikan, Liikasen mietintö suosittelee, eh, se, että markkinaosiot otettaisiin erikseen esille, niin teidän hankkeenne mahdollistaa nämä operaatioiden säilyttäminen pankkitoiminnan ytimessä. Eikö se johda siihen, että tämänhetkinen tilanne vain jatkuu ja mm, saadaan lisää epävarmuutta aikaiseksi. Euh, Kysymys alkoi hyvin, mutta loppu oli hieman vähemmän myönteinen minun nähdäkseni. Arvon jäsen BC, me pidämme kiinni sitoumuksesta, jonka Ranskan tasavallan presidentti antoi vaalikampanjan aikana. Niin, että toisaalta halutaan erottaa selkeät, selkeästi investoinnit ja toisaalta keinottelu. Täytyy muistaa myös riskit, joita pankit ottavat kantaakseen. Tämä liittyy talouden rahoittamiseen suoraan. Meillä on Liikasen raportti. Minä olen ollut Liikasen kanssa yhteyksissä muutama viikko sitten henkilökohtaisesti usean otteeseenkin. Ja tavoitteena on markkinatoimet toteuttaa niin, että ne erotetaan asiakastoimista. Eli trading haluaa, halutaan ikään kuin eristää markkinoista. Ja me haluamme sellaisen järjestelmän, joka on käytännönläheisempi ja voidaan tehdä toisaalta ero keinottelun ja toisaalta taloudellisen hyödyllisyyden toimien välillä. Totta kai täytyy muistaa kriisiratkaisu, sääntely, tiettyjen toimien säätely. Ajattelen tässä huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa, hyödyke treidausta. Meillä on pankkialaa hyvin voimakas maassamme, 400 000 työpaikkaa ja meillä on tällainen universaalipankki, yleispankki käsite käytössä. Jos nyt ehdotettaisiin sitä, että tämä malli rikottaisiin, ja kuitenkin se on pystynyt vastustamaan näissä, näissä kriisiolosuhteissa, rahoitusmaailman kriisissä – me olemme sitoutuneet presidenttimme antamiin sitoumuksiin vaalikampanjan aikana. Muutama jokin aika sitten pidin puheenvuoron rahoitusmarkkinoille ja en kokenut, että kaikki markkinatoimijat, jotka olivat innoissaan tästä uusi, e, eivät olleet niinkään innoissaan tästä uudistuksesta. Ja toiset taas katsovat, että me emme mene riittävän pitkälle. Toiset katsovat, että lisäuudistuksia, toiset, että pitäisi mennä pidemmällekin. Me tarvitsemme syvällisiä uudistuksia, jotka kuitenkin toteutetaan konsensuksen äh, pohjalta ja jotka ovat tehokkaita. Tämä on nimenomaan minun pyrkimykseni. You're doing your four and a half minutes very well. No niin, hienosti pysyitte aikataulussanne. Nyt GUE-ryhmä, Jörgen Kynte. Ja, danke schön. Kiitos kysymys herra Schäublelle. Te puhuitte siitä, että Troikan politiikka olisi menestyksekästä. Miten selitätte sen, että rikkaiden ja köyhien välinen kuilu levenee levenemistään? Olin tässä vastikään Kreikassa ja sain kuulla, että pankkeihin kohdistuu yhä kovempi paine, koska ihmiset eivät pysty maksamaan lainojaan tämän säästöpolitiikan seurauksena ja joidenkin kuukausien ajan olemme Saksassa saaneet lukea, että tämä säästöpolitiikka vaikuttaa kielteisesti Saksan vientiin. Kun ajatellaan tilannetta jäsenvaltioiden välillä, miten aiotte vähentää tätä kuilua? Ja toinen kysymykseni, miten saadaan kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia kaikille, kun Saksa ja muut haluavat leikata EU-talousarviota, joka juuri pyrkisi tähän kasvuun. Ja kolman, kolmas kysymys, miten saadaan kansalaisten luottamus Euroopan unioniin palautumaan, koska kansalaiset joutuvat yhä tiukempaan, kovempaan tilanteeseen sosiaalisesti ja taloudellisesti. Kiitos. Die, die, die Antwort auf die letzte vastaus viimeiseen kysymykseen varmaankin tulee siitä, että me ponnistelemme, me pyrimme nämä yhteydet sellaisena kuin mene näemme selittämään ihmisille. Toki näistä yhteyksistä eri asioiden välillä on erimielisyyttä. Niin, ei aina syytettäisi vain Euroopan unionia tai euroaluetta tai hallituksia. Toiseksi todella ponnistelemme teke, tehdäksemme selväksi, ja tämä on aika vaikea ajatellen tiettyjä poliittisia voimia Saksassakin, niin me yritämme selittää, ettei hyvinvointi lisännyt sillä, että lisätään valtionvelkaa. Kaikki talous tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä suurempi on valtionosuus taloudesta ylipäätään, sitä heikommalla pohjalla kestävä talous on. Kun puhuin viime perjantaina liittopäiville, viittasin myös siihen, että Kreikan kansantalouden on muututtava oikeastaan vain vastaavalla tavalla kuin mikä tapahtui Varsovan liitossa 20 vuotta sitten. Eli tämä mukautusprosessi on todella kova. Ei se mikään helppo haaste ole. Kukaan näköjään kuvitelko, että se on mikään helppo haaste. Ja sitten tämä kasvava ero yhteiskunnissamme, kuilun äh, leve, leveneminen, monet tutkimukset ovat sen osoittaneet, niin tämä meidän mielestämme johtuu siitä, että globalistuminen äh, nopeutuu ja sen mukanaan tuoma muutos äh, samoin viestintäteknologian muutos. Kun katsotaan, miten paljon työmarkkinat muuttuvat ja että meidän työpaikkamme joutuvat kilpailemaan kaikkien maailman mm, alueiden kanssa. Me näimme kaikki TV-stä Bangladeshin tehdastulipalokatastrofista. Muistatte varmaan, miten Saksan tekstiiliala romahti joitain vuosikymmeniä sitten, eikä tämä ole EUn syytä tai jonkun jäsenvaltion syytä. Me voimme vastata globaalistumisen haasteisiin vain niin, että meidän innovatiivinen voimamme ja investointivoimamme tässä äh, maailmanlaajuisessa kilpailussa pysyvät kilpailukykyisinä. No ajatellaan 90-lukua, niin kaikki tiedämme, mitä valtavia ponnistuksia Itä-Euroopalta vaadittiin. Haluaisitko vielä jatkokysymystä? Ja, also konkrete Maßnahmen. Niin, konkreettisista toimista en herra Soible kuullut vielä yhtään sanaa. Kyllä, varmaan pitkällä aikavälillä puheenne pitävät ihan paikkansa, mutta kun ajatellaan, mitä voidaan todella tehdä, että sanonut mitään esimerkiksi veron korotuksista. Kollega, Vastaus on nyt siinä, että Saksassa viimeisten kolmen vuoden keskustelu, minä olen sitä todella käynyt, 2009 vuoden lopussa, 2010 vuoden alussa kuultiin kritiikkiä siitä, että Saksa leikkaa alijäämänsä liian nopeasti ja näin vaarantaa kasvun. Erässä niin, tätä myös valuuttarahasto ja komissio pelkäsivät. Nyt kaikissa kansainvälisissä tutkimuksissa ja komission raporteissa todetaan, että me olemme täyttäneet kaikki velvoitteemme sekundaarilainsäädännön suhteen. Näin ei suinkaan ole kaikissa jäsenvaltioissa. Meillä on OECDn ja kansainvälisen valuuttarahaston tuloksia, jotka kertovat, että Saksassa myös luottamus on lisääntynyt. Myös viimeisin OECD-raportti kertoo, että eh, talouskriisi on yhä enemmän luottamuskriisi. Eh, tässä kuitenkin meidän eh, Saksan sisäinen kysyntämme on nyt kasvanut ja lisääntynyt, joten vuosi sen jälkeen kun Yhdysvaltain valtiovarainministeri totesi, että pieleen menee, niin ei mennytkään pieleen. Back to the EPP. Nyt palaamme EPP-hän Verne Langen. Äh, vielen Dank. Kiitos. Haluan lämpimästi kiittää molempia ministereitä hyvin äh, selvistä sanoista, avoimista sanoista ja myös siitä, mitä uudistuksia vielä tarvitaan. Barnier totesi, että toinen puoli aika euroalue vastaan rahoitusmarkkinat kamppailussa on alkanut. Ja nyt kun ajatellaan euroalueen ää, äh, tilannetta, Schäuble viittasi ongelmiin äh, Ranskan valtiovarainministeri haluaa mennä eh, pidemmälle. Hän haluaa eh, ymmärtääkseni lähteä ihan toiselle pelikentälle. Kysyn molemmilta ministereiltä jotain. Ensinnäkin Ranskan ministeri, te totesitte, että haluatte demokraattista valvontaa euroalueelle, y- yhteistä velkarajaa, omaa kapasiteettia. Tämä kaikki vaatii sopimuksen muuttamista. Milloin pidätte tätä realistisena? Kysymys Saksan valtiovarainministerille. Te sanoitte, että joitain oikeudellisia kysymyksiä täytyy vielä selvittää pankkiunionin suhteen erityisesti, mitä tulee ei-euroalueiden osallistumiseen ja eh, mitä tulee EKPn riippumattomuuteen ja mitä tulee siihen, miten kaikki voivat osallistua. Ja sitten vielä sopimuksen teksti 127.6 artikla. Miten tämä ratkaistaan? Tämä on kysymys. Mitä ihmeen ratkaisumahdollisuuksia tässä ylipäätään on? Kiitos. Oui, je, je crois beaucoup euh, Niin, uskon kovasti demokraattisen vahvistettuun valvontaan eurovyöhykkeellä. Minulla on ollut äskettäin mahdollisuus osallistua useisiin Euroopan neuvoston kokouksiin. Ulkoasioiden neuvoston on ollut täälläkin ja valmistelukunnassa. 15 vuotta on hurahtanut eurooppalaisessa toimielimissä ja ECOFin neuvostossa näin Euroopan, mutta minusta ei tunnu siltä, että asiat olisivat huonosti. Asiat ovat monimutkaisempia, heterogeenisempia, mm, eivätkä ne toimi niin kuin pitäisi. Euroryhmä esimerkiksi on ryhmällä on valtavasti valtaa Mario Dragin kanssa. Se on kaikkein toimivin, mutta meillä ei ole sellaisia mekanismia käytössä, jotka olisivat ikään kuin arvoisiamme. Meillä menee monta päivää tämän tyyppisen kysymyksen ratkaisemiseen. Ja juuri tästä syystä uskon, että Euroopan parlamentti kokonaisuudessaan, sen pitäisi löytää erilaisia toimintamalleja, joiden avulla voitaisiin säännellä ja valvoa tätä toimintaa. Ja kansalliset parlamentit täytyy ottaa paremmin mukaan toimintaan. Lisäksi tarvitaan myös tämän jälkeen sitten sopimusmuutoksia. Ja minä en suhtaudu siis sopimusmuutoksiin vihamielisesti, en valtiovarainministerinä enkä eurooppalaisena, mutta meillä on muitakin välineitä. Ja meidän täytyy tehdä perustavanlaatuisen muutoksen ja ottaa varsinkin huomioon vuoden 2014 vaalit. Nämä kysymykset, integraatio, solidaarisuus, eurovyöhykkeen syventäminen, demokraattinen valvonta, niiden täytyy olla esillä niissä keskusteluissa, joita käydään kansalaisten kanssa. Sen jälkeen sitten voidaan pohtia sopimusmuutoksia, johon en suhtaudu suinkaan kielteisesti. Kollega Langen viimeisessä ECOFIN kokouksessa komissio ja, komissiolta ja oikeudelliselta yksiköltä pyydettiin arviota siitä, miten tällainen rajallinen sopimusmuutos voisi 127.6 artiklan mukaan ratketa. Te kuvailitte nämä ongelmat, mitä EKPn riippumattomuuteen tulee. Ruotsalainen kollega, joka tämän pyytön esitti, pyysi samalla, että jos voitaisiin sopia tästä, niin varmaan ratkaisu löytyy liittyy. Minä en valitettavasti ole vielä saanut vastausta, mutta huomenna vastaus varmaan saadaan tähän keskitettyyn kysymykseen. Yrittääkö tämä Venäjä? No vielä Ranskan ministerille kysymys. Tämä yhteinen velkaraja, sisältäisikö se sitten myös eurobondit? Allez, oui, euh, oui, je pense en effet que... Niin, uskon, että Ranska suhtautuu alustavasti myönteisesti niiden käyttöönottoon. Olemme ymmärtäneet, että useille kumppaneillemme tämä on ollut punainen vaate. Ja, mutta tämän prosessin lopussa sen kruunuksi meidän täytyy tehdä sitten voimakas toimielimellinen muutos. Sitä ei saa jättää ulkopuolelle meillä täytyy edelleenkin olla nämä kaksi ö, ulottuvuutta, poliittinen ja sitten tämä velkojen yhteisöllistäminen. Asia D. Peter Simon, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos, puheenjohtaja. Äh, niin, yhteinen palkkivalvonta on asetettu nyt ehdoksi pankkien pääomittamiselle EVM kautta. Tämä siis yksi ehto. Ja nyt valtiovarainministeri Schäuble on antanut tälle uutta merkitystä ymmärtääkseni. Siis me kuitenkin haluamme pitää kiinni siitä, että Euroopan parlamentti pitäisi suoraa pääomittamista EVM kautta tärkeänä. Kuitenkin EVM kauttahan virtaa verovaroja. Ainut rahasto, jonka me haluamme ja voimme rakentaa Euroopassa, joka toteuttaa sen, mitä olemme ihmisille luvanneet, nimittäin sen, etteivät veronmaksajat joudu vastuuseen tulevaisuudessa, vaan pankit itse, niin ainoastaan tällainen, tämä talletus, rahasto ja uud- rakennemuutosrahasto olisivat tälle mahdollisia. Täällä Euroopan parlamentti pitää oikeana ja myös komissio pitää oikeana sitä, että että ainakin tällainen keskisuuren pankin kaatuminen ei sitten kaatuisi jäsenvaltioissa veronmaksajien kontolle. Me olemme odottaneet äh, neuvostolta yhteistä kantaa jo pitkään. Neuvosto on itse asiassa jo kuukausien ajan äh, kieltäytynyt äh, keskustelemasta tästä asiasta. Näin siis talletussuojarahasto ja sitten tämä rakenneuudistusrahasto, jota komissio on kuvaillut mahdolliseksi saavuttaa 1,0 prosenttia eli 77 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Ja tätä komissio on pitänyt toteuttamiskelpoisena myös neuvostossa. Kun katsotaan tämänhetkisiä toimia, mitä ne ovat maksaneet pankkien puitteissa, niin summa on kaksinkertainen, kun komissio on arvioinut tämän 77 miljardia, niin sehän on aivan selvästi aivan liikaa alakanttiin. Eli jos me haluamme pitää kiinni lupauksestamme, että riski ei kaadu veronmaksajien syliin, niin mitä te olette valmis tekemään, erityisesti ajatellen talletussuojakysymystä ja ylipäätään sitä, ettei EVM ja veronmaksajien raha ole siis ainut raha, mitä on käytettävissä. Wolfgangen, Se taisi olla pääasiassa Wolfgangille, molemmille, eli minuutti molemmille puhujille. Die No, kollega Simon, ensinnäkin täytyisi nyt viitata siihen, että kaikki toimet, kaikkien toimien suhteen on huolehdittava siitä, ettei rahoitusala heikkene entisestään sääntelyn vuoksi. Aiemmin, kun Steinbrück oli vielä Saksassa valtiovarainministerinä, tämä asia nousi esiin Kyllä, kyllä. Steinbrück oli tuolloin valtiovarainministeri Saksassa, en minä. Kyseessä oli siis se edeltäjäni. No nythän on eri toimessa Saksan liittopäivillä tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa me olemme Basel kolmosen suhteen, koska kyse on myös maailmanlaajuisesta ulottuvuudesta. Meidän täytyy muistaa kilpailukyky, koko rahoitusalan kilpailukyky maailmanlaajuisesti. Niin ja myös se, että pankit tietenkin liittyvät talouskehitykseen ylipäätään ja kasvuun ja työllisyyteen, mutta toivon, että CAD 4 saadaan nyt tänä vuonna. Sehän on välttämätöntä pankkivalvonnalle, että meillä on yhtenäiset säännöt. Minä kovasti vetoan sen puolesta, että tämä saataisiin viimeisteltyä ja nyt pallo ei suinkaan ole neuvoston kenttäpuoliskolla. Ylipäätään tiedän, että te vastustatte Basel, vastustitte Basel kolmosta, CD nelosta. Me tarvitsemme eurooppalaisia toimia ja ei suinkaan sillä tasolla kuin mitä olisi tarvittu, mutta kun ajatellaan, että mihin meillä on varaa, niin tämä on kuitenkin jo askel kohti oikeaa suuntaa. Meillähän on kansalliset talletussuojajärjestelmät, mutta ne ovat hyvin erilaisia keskenään ja jos nyt nykyaikana euro, halutaan eurooppalaista talletussuoja järjestelmät tai halutaan yhteinen eurooppalainen järjestelmä, niin sitten ei tulisi keneltäkään kysyä, että hyväksyvätkö kansalaiset nämä eurooppalaiset toimet vai ei. Ei, koska tämä johtaisi todella kovaa vastarintaa. From... Uh, Oikeastaan Moskovicilta ei edes vastausta pitäisi vaatia, koska kaikki aikaa on käytetty, vai ajatteko vielä kuulla vastauksen vai viettekö kollegan puheajan? No, jos tämä olisi sopii, niin lyhyt vastaus. Olisin sitä kovin kiitollinen. Je réponds très rapidement alors. Aivan lyhyesti. Pitää paikkansa, että me olemme määritelleet yhteyden pankkivalvonnan ja toisaalta pankkien, pankkien suoran pääomittamisen välillä. Tämä oli tulosta neuvostosta. Ja toinen seikka, olemme todenneet, että tämä voi aiheuttaa ongelmia, täytyy edetä käytännönläheisesti. EVM on tukevassa roolissa, mutta kyseessä ei ole pelkkä pankkivalvonta, vaan kolmen seikan yhteisvaikutus. Eli tarvitaan näitä kaikkia kolmea. Neuvotteluja käydään ja olen sitä mieltä, että talletussuojan pitää olla tässä mukana. Neuvoston työ keskittyy tiettyihin seikkoihin, mutta kyllä minusta pitäisi olla kunnianhimoisempi. Uh, moving on. Uh... No niin, menemme eteenpäin. EPP. Danuta Hubner, olkaa hyvä. Uh, <clears throat> thank you, Sharon. I... Kiitoksia, Sharon. Haluaisin kysyä ministeri Schäublelta Kysymys on niistä valtioista, jotka osallistuvat tähän valvontamekanismiin, jotka ovat siis eurovyöhykkeen ulkopuolella ja haluaisivat liittyä tähän järjestelmään. Kysymys on siitä, että on haluttu saada tuntemaan olevansa hyväksi, mutta kuitenkaan tätä finanssipoliittisen varajärjestelmän mahdollisuutta ei huomioon. Yksi tapa olisi avata tämä uudelleen pääomittamisjärjestelmä muillekin kuin eurovyöhykkeen alueille. Mutta se vaatisi kyllä ohjelmisto muu, ohjelmamuutoksen, sopimusmuutoksen, anteeksi. Samalla täytyy tarkastella myös sitä vakausmekanismin osiota, joka koskee tätä maksufasiliteettia muille kuin eurovyöhykkeen alueille, jossa pääomittamista siis ei ole, ja lisätä pääomittaminen tähän interventiotyyppiin. Kysymykseni siis teille on se, mikä teidän käsityksenne on tässä tämä finanssipoliittisesta varajärjestelmästä? Zunächst einmal, uh, Frau Hübner. Ensinnäkin Rova Hübner haluaisin viitata siihen, että ei varmaan kukaan tätä mielellään kuule, mutta kyllä se niin on, että pankkivalvonta ei suinkaan sinänsä luo tilannetta, että kaikki pankit pääomitetaan EVMn kautta. Ei. Edellytyksenä on pyyntö jäsenvaltiolta, hakemus jäsenvaltiolta ja sitten rakenneuudistusohjelma jäsenvaltiossa ja sen pankissa. Joten mitä tulee niihin pankkeihin, jotka eivät ole euroalueen jäsenvaltioissa. Tässä on vielä avoimia kysymyksiä. Eli ne maat, jotka eivät kuulu euroalueeseen, joutuvat itse sitten päättämään, haluavatko osaksi tätä eurooppalaista järjestelmää ja jos niin, miltä osin? Minun mielikuvitukseni ei riitä kuvittelemaan sitä, että miten voi tulla EVM-jäseneksi olematta euroalueen jäsen, mutta toki tätäkin vielä tarkastelemme huolellisesti. Voiko muita varoja löytyä? Kun ajatellaan vakausmekanismia, sen, meka, se mekanismina on sellainen, että jäsenvaltion on aina esitettävä pyyntö ja jäsenvaltion kanssa sovitaan sitten säännöistä tämä niin kutsuttu Memorandum of Understanding, eli ei mitään suoraa pankkien pääomitusta tapahdu kuitenkaan. Did you want to come back on that, Danuta? Danuta, vieläkö jatkokysymys? No, no, no, no. Mm. no. Okay. Uh, Selvä. Tässä tapauksessa seuraava kysymys tulee EPPltä. Feijo. Kiitoksia. Sharon. Minulla on kysymys monille ministereille, niin puhun lyhyesti. Molemmille ministereille puhun lyhyesti siitä syystä. Kuten tiedätte, Äskettäin muutettiin Kreikan lainaehtoja. Haluaisin tietää, mitkä näkemykset teillä on mahdollisuudesta ottaa käyttöön näitä uusia ehtoja Kreikalle maturiteettien ja koron suhteen. Oletteko sitä mieltä, että näitä voitaisiin ottaa käyttöön myös muissa jäsenvaltioissa, joilla on ongelmia troikaohjelmissa, vaikkapa Portugali? Ich würde Portugal nicht en neuvoisi Portugalia. Minä en neuvoisi Portugalia harkitsemaan tällaista askelta. Ja jos olisin äh, muu euroalueen jäsen, niin äh, en ehkä Kreikan mallia seuraisi. Siksi en Irlannista enkä Portugalista ole tällaisia pohdintoja kuullut. Toiseksi me laskimme kahdenvälisten lainojen korkoa, siis kreikkalainojen korkoa. Äh, Portugalilla ei ole tällaisia kahdenvälisiä lainoja. Ja EVMn puitteissa Kreikalle sovittiin kymmenvuotinen vuotinen äm, laina-aika lainoja varten. Irlanti ja Portugali ovat jo pääsemässä rahoitusmarkkinoille hiljalleen jälleen mukaan, ja niille tämä olisi todella asia, jota en missään nimessä suosittelisi, koska luottamushan murskaantuisi tähän. Menisin täsmälleen saman syyntään. Palaisin vielä tähän Kreikan tilanteeseen ja toteaisin, että todella kyseessä oli käännekohta, kun päästiin ratkaisuun tämän maan ongelmien suhteen niin, että säilytetään euroalueen integriteetti. Tämä oli meille äärimmäisen tärkeä tavoite. Kun tutkimme sopimusta, niin minusta sopimus on vakaalla pohjalla kestävä sopimus, kattava sopimus ja lisäksi siinä on sitoumuksia tulevaisuuden suhteen. Tämä on merkittävä hetki todellakin joka tapahtui täällä viime viikolla. Ja tämä askel oli otettava. Työ oli pitkällistä, vaati paljon työtä. Aihe oli monimutkainen ja lähtökohdat olivat kovin vaihtelevaiset. Kaikki ottivat vahvasti kantaa tähän, jotta ohjelma olisi kestävä niin, että voidaan rahoittaa tätä ohjelmaa ja toisaalta laina saataisiin kestävälle tasolle vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen. Minulla on siis toivoa niin, että tämä velan takaisinosto-ohjelma todella onnistuu, jota, jota toivon ja katson, että se on, sen hyväksyminen on täysin todennäköistä ja mahdollista. Se tulee olemaan tämä prosessin todella käännekohta ja Kreikan ystävämme voivat sitten täyttää omat sitoumuksensa tätä kautta. No sitten Portugaliin ja Irlantiin. Totta kai sama vastaus kuin Wolfgang Schäublekin jo esitti. Tilanne ei ole sama kuin Kreikan tilanne. Ei pidä lähteä imitoimaan niitä ratkaisuja, joita olemme löytäneet Kreikan tilanteeseen. Portugalissa päinvastoin ohjelma on hyvällä tiellä, oikeas, oikeaan suuntaan etenee ja todennäköisesti se pääsee takaisin markkinoille pian, eli näkymät ovat aivan toisenlaiset. Se onnistuu kyllä. Vieläkö jatkokysymys? Muito obrigado de uma forma muito... Kiitos. Aivan yksinkertaisesti todettuna todellakin ponnistellaan Portugalissa, jotta ohjelma saadaan päätökseen. Minkälaista rohkaisua antaisitte portugalilaisille tässä tilanteessa? Vielä kerran hallitus ja sen ponnistelut saa täyden tukemme. Wie meistens stimme ich. Niin kuin yleensä olen täysin samaa mieltä Pierre Moskovisin kanssa. I think the answer there is keep up the good work. Eli hyvä työ jatkukoon, taitaa olla vastaus. Tunnen kyllä korkotason kestävyyden suhteen sympatioita. S&T Lian Huamgok. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Monet federalistit tässä salissa ovat nyt paikalla ja me tiedämme, että Euroopan rakentamisen seuraava vaihe liittyy budjettikuriin jäsenvaltioissa, mutta kyseessä on myös budjettikapasiteetti yhteisön tasolla. Tällaistahan on olemassa kaikissa federaatioissa, federalistisissa rakenteissa. Jos nyt huomioidaan Van Rompäyn ehdotukset äh, tässä tiekartassa ja toisaalta komission suunnitelmat, jos lukee tarkasti, ja jos Marian Taisenin mietinnön lukee, jos parlamenttihan äänesti siitä hiljan, syntyy se ajatus, että budjettikapasiteettia ikään kuin käytettäisiin näiden epäsymmetristen shokkien hallinnointiin. Ja aivan niin kuin Pierre Moskovici totesi, niin tässä toteutettaisiin mm, suhdanteiden vastaista politiikkaa. Meillä on erilaisia näkemyksiä budjettikapasiteetin käytöstä. Halutaanko suhdanteita vahvistavia vai suhdanteiden vastaisia politiikkoja enemmän toteuttaa? Tässä on hieman eri painopisteitä. Mutta parlamentti keskustelee kovasti siitä, miten Tätä budjettikapasiteettia pitäisi kasvattaa. Mistä varat? Me kaikki tiedämme, että neuvottelut äh, MFFstä ovat hyvin vaikeat. Ja monet maat eivät tietenkään haluaisi lisätä omaa rahoitusosuuttaan. Arvoisa ministeri, Ranskan valtiovarainministeri, te jo käsittelitte tätä sivuten oikeastaan tätä aihetta, eli Schäublelle kysymys. Miten voimme ajatella sitä, että omia varoja kasvatettaisiin unionissa, jotta saisimme tätä budjettikapasiteettia lisätyksi? Mitä välineitä voimme ajatella? Vero, laina, jos ajatellaan, että täytyisi päästä tästä logiikasta eteenpäin, niin että kaikki vain laskelmoivat sitä, mitä maksavat ja mitä saavat vastineeksi. Kiitos. Das ist, äh, No tähän kysymykseen on vaikea vastata lyhyesti, koska liittohallitus ja minä periaatteessa olemme täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Mutta se vaatii sopimuksen muuttamista. Omat varat äh, vaatii omia veroja ja va- tämä vaatii perussopimuksen muuttamista ja euroalueella kyse on sitten myös siitä, miten toimitaan 27 jäsenvaltiounionissa. Mä ajatellaan Euroopan unionin, Euroopan parlamentin roolin vahvistamista. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole tästä yhtä mieltä. Ja Euroopan parlamentissa ja komissiossa, kun ajatellaan 17 jäsenvaltion, vaikka vain euroalueen budjettia, niin jäsenvaltiothan tästä vain voivat päättää. Ja muuten, mitä tulee tähän tule, tuleviin neuvotteluihin talousarvioon liittyen ja monivuotisen rahoituskehykseen liittyen, niin viittaisin, että meidän on todella huolehdittava siitä, että tämä moraalikato ongelma otetaan kyllä hyvin huomioon. Sitä ei saa aliarvioida. Jos me emme kaikilla eri tasoilla painosta säästäväisyyteen, niin sitten eh, emme voi jäsenvaltioita ja jäsenvaltioissa kansalaisia vakuuttaa tämän eh, yhteisen Euroopan unionimme hyödyllisyydestä. Viime viikkojen neuvottelut hallitusten ja valtioiden päämiesten välillä ovat tämän selkeästi osoittaneet. Kuten tässä juuri parlamentaarikko totesi, vastasinkin kysymykseni osittain, mutta suhtaudun siis myönteisesti itsenäisen budjettiin eurovyöhykkeellä ja sen tulee toimia suhdannevastaisesti ja hallinnoida omia varojaan meidän täytyy pitää mielessä myös finanssitransaktiovero, joka otetaan käyttöön tällä vahvistetulla yhteistyöllä ja mahdollisesti myöskin verotuksellinen näkökohta. Ja lopuksi, aivan kuten Wolfgangkin totesi, demokraattinen valvonta erikseen eurovyöhykkeellä on tietysti aika arkaluontainen asia. Kysymys ei ole siitä, että luodaan uusi Euroopan parlamentti, vaan että asia hoidetaan tämänhetkisen parlamentin puitteissa. Ja tämä on osa sitä demokraattista keskustelua, joka kohdistui vuoteen 2014. Meidän mehän tiedämme, että euroryhmä ja Euroopan neuvosto ja myös tässä parlamentissa on ryhmiä, jotka hoitavat nimenomaan eurovyöhykkeen ongelmia erikseen. Um, the final question now. Viimeisin kysymys EPPlle. Gunnar Högmark. Kiitoksia. Kiitos vieraileville ministereille tänään. Paljon käydään kilpailua Euroopan kilpailukyvystä ja vakaudesta. Sitten puhutaan euroalueesta ja sen ulkopuolella olevista plussista ja miinuksista in- ja outmaista. Minä olen tästä hieman huolissani. Euroopan unionin vahvuus on nimenomaan Euroopan unionissa – ei saa ottaa sitä varaa, että sisämarkkinat ja rahoitusmarkkinat sirpaloituvat. Myös valvonta sirpaloituu tätä kautta. Haluaisin kuulla vierailtamme, millaisena nämä riskit teille näyttäytyvät ja mitkä ovat äh, seuraamukset, miten näitä voitaisiin välttää. Nyt on ehdotettu perussopimuksen muutosta niin, että kaikki voisivat osallistua näihin rakenteisiin. Ja toinen seikka, liittyy kilpailuun. Kun me puhumme instituutioista ja in- ja out-maista, niin minkälaisia ongelmia meillä tällä hetkellä on Euroopan unionissa, joita pitäisi ratkaista? Ja näin sitten hallitukset voisivat toteuttaa uudistuksensa kilpailukyvyn lisäämiseksi kasvun saamiseksi. Kenties tässä voin kääntyä Ranskan ministerin puoleen. Onko mitään erityissääntöjä tai instituutioita, joita tarvittaisiin? Esimerkiksi tiukempia sääntöjä valtion avusta ja kansallistamisesta terästeollisuuden suhteen? I think Wolfgang, that was maybe to you. Wolfgang, kenties ensin sinulle, vai saako Pierre nyt ensin vastata tällä kertaa? Okei, okay. Pierre voi päättää. Pour ce qui est de la nationalisation de l'industrie euh, sidérurgique. Niin, terästeollisuuden kansallistamiseen no, vastaus jo annettiinkin. Se ei ole se ratkaisu, johon Ranskan hallitus pyrkii. käytämme pelotetta tässä suhteessa ja toivottavasti se toimii. Mutta uskoakseni ajatus tällaisesta tilapäisestä kansallistamisesta on kuitenkin hyödyllinen. Näinhän tapahtui Euroopassa ja Yhdysvalloissakin ja loppujen lopuksi tällä tavalla päästiin järkevään loppuratkaisuun teollisuuden kanssa. Mutta tietysti meidän täytyy välttää kaikenlaista hajautumista. Näinhän me pyrimme tekemäänkin myös pankkiunionin keskustelussa. ECOFIN-neuvostossakin on tärkeää, että meillä on selkeä valvonta, joka kuuluu Euroopan keskuspankin alaisuuteen. Ja että teemme niin, että sen auktoriteettia kunnioitetaan. Samalla eurovyöhykkeen ulkopuoliset jäsenvaltiot toimivat sisämarkkinoilla tilanteessa, joka on tasa-arvoinen. Eli näin ollen pääsemme uskoakseni etsimään lopputulokseen. Muuten äh, minulle on erittäin tärkeää sitä, että Eurooppa, äh, eurovyöhyke on enemmänkin kuin vahvistettua yhteistyötä, vaan kysymys on todellisesta integraatiosta samalla kuitenkin niin, että Euroopan unioni on 27 jäsenvaltion unioni. sitä me haluamme yhdessä työstää. Paras kollega Högmark tuossa jo aiemmin aiemmassa puheenvuorossani totesin, että olen erittäin sitoutunut euroalueen ja ei-euroalueen yhtäläiseen kohteluun pankki, yhteisen pankkivalvonnan suhteen. Ei minun varmaan tätä tarvitse toistaa. Tätä varten tarvitaan sitten omat sääntönsä. Kaksi asiaa. Jos ei halua, että erot 17 ja 10 jäsenvaltion välillä lisääntyvät, niin näiden kymmenen täytyy olla vahvistetusti mukana. Olisi suureksi hyödyksi, jos nämä kymmenen tai mahdollisimman monta kymmenestä toteaisivat, että haluavat osallistua yhteiseen pankkivalvontaan. Jos ne sanoisivat, että haluamme osallistua. Toinen huomioni on se, että jos haluamme vahvistaa Eurooppaa Mm, ajatellen kestävää kasvua globaalisti, niin meidän on integroitava toimiamme ja siksi talous- ja rahaliitto, joka on osa sopimuksia, niin jos ajatellaan yhteistä valuuttaa, valuuttaa ja valuuttaliittoa. Se on oikea päätös. Jos emme tätä te- päätöstä olisi tehneet kymmenen vuotta sitten, se pitäisi tehdä nyt. Meillä ei olisi muuten minkäännäköistä mahdollisuutta eurooppalaisina globaalissa kilpailuympäristössä. Siksi kun ajatellaan 27 jäsenvaltion tilannetta, mutta niin äh, ei tämä ole niinkään haaste näille 17, äh, vaan kymmenelle. Me olemme, äh, iloitsemme kaikista, jotka haluavat tulla integraation huipulle ja sinne kärkikahinoihin mukaan. Thank you very much. I'd like to... Kiitoksia paljon. Haluan kiittää molempia ministereitä tästä ajasta. Mielellämme olisimme pitäneet teidät pidempäänkin vieraanamme, mutta valitettavasti emme voi euroryhmän kokousta tämän takia viivästyttää. Jos jäsenet voivat vielä jäädä paikalle, meillä on vielä ilmoitusasiat jäljellä. En oikeastaan haluaisi kertoa, mitä kolmikanta neuvottelussa tapahtuu ihan näin tyhjälle salille, vaan haluaisin, että tässä välissä voin hyvästellä ministerit. Vielä muutama minuutti sitten jatketaan. Kiitos hyvät kollegat. Jos voitte toimia hiljaa, niin voin tässä välissä esittää ilmoitusasiat. Päivittäisin hieman kolmikantaneuvotteluasioista teitä. Nyt ei ole aika keskustella. Olkaa hyvät. Please, I know it's all very... Tiedän, että tämä kaikki on niin kovin jännää, mutta mitä nopeammin saamme ilmoitusasiat hoidetuksen, niin voimme sitten kaikki ryhtyä keskustelemaan. CRD-asetus ja direktiivi, poliittinen kolmikantakokous oli viime torstaina. Siellä puhuttiin likviditeetistä, osuuksista. Käytiin teknisiä neuvotteluja ja oletamme ensi viikolla käytävän kaksi sovittelua tiistaina ja torstaina. Sitten Tupac torstaina 14. marraskuuta. Avoinna olevat kysymykset Kosesin mietinnön suhteen sovimme, että alustava paketti Ferro-mietinnöstä otetaan käsittelyyn. Tämä paketti sisältää talousvuoropuhelun, delegoidut säädökset, revisiolauseke siitä, miten voidaan ottaa julkiset investoinnit huomioon ja komission julkilausuma niin sanotusta otsakkeesta kolme ja vaiheet, joilla otetaan tällainen pelastusrahasto käyttöön. Oikeudelliset tekstit ovat nyt käsittelyssä ja komission sanamuuden pohjalta sitten keskustelemme. Toivottavasti päästään myönteiseen tulokseen pikapuoliin. Sitten luottoluokituslaitokset päästiin sopimukseen kolmikantaneuvotteluissa 27. marraskuuta. Ja siellä päästiin äh, valtionvelka, luokittelut ja kilpailukysymykset pääty, saatiin päätökseen ja todennäköisesti tämä oli täysistunto tammi-helmikuulla. Tässä ilmoitusasiat, muita asioita ei ole. Seuraava kokous on torstaina 6. joulukuuta 9.12.30. Kiitoksia kovasti kaikille.